Herra puhemies. Wznawiam posiedzenie. Witam panie i panów posłów bardzo serdecznie. Witam naszego gościa. Pan... Istunto jatkuu. Tervetuloa kaikille. Tervetuloa komission jäsenelle. Eilisen päivän pöytäkirjat äh, ja hyväksytyt tekstit äh, ovat jo käytettävissä. Onko teillä niihin huomioitavaa? Näin ei näytä olevan, joten eh, pöytäkirjat on hyväksytty. Olen saanut neuvostolta myös ensimmäisen käsittelyn kannan ensimmäisen eh, käsittelyyn